tämän äh, istuntokauden jälleen alkaneeksi. Päi 13.9. pöytäkirjat ovat luettavissa. Onko niihin jotain huomautettavaa? Ei. Herra Barry Matlina on ilmoittanut, ottanut 29.2012